ripresa la seduta del parlamento. Euroopan parlamentin istunto, joka 19. Eh, huhtikuuta keskeytettiin, avataan uudelleen. Eh, asiakirjat eh, tuosta istunnosta on jaettu, jos